Esityslistan mukaisesti siirrymme ensin edustaja Matiaksen mietintöön aiheesta EUn tutkimus- ja innovointirahoitus. understand that not all of you tulkita tämän kansanpaon, että kaikki eivät ole kiinnostuneita jäämään tänne, joten toivoisinkin, että ne, jotka eivät halua jäädä saliin, niin poistuisivat mitä pikimiten, eivätkä jäisi pitämään toriparlamenttia tänne saliin. Is it point of order? Työjärjestyspuheenvuoro ilmeisesti pyydetään. Mr. President. Puhemies. Minä seuraan teidän kehotustanne jäädä tänne ja tietenkin, mutta pyytäisin puhemies, Äh, että ette katsoisi ainoastaan äh, suoraan eteenpäin, vaan myös oikealle ja vasemmalle. Sitten näette, jos äh, joku pyytää puheenvuoroa valkoisella kortilla seuraavaa keskustelua varten. Minä tein sen ja on hyvin vaikea, kun ette katso sivulle saada puheenvuoroa menettelyssä ilman puhujalistaa. Pyytäisin, että katselisitte välillä tännekin päin ja minä haluaisin ilmoittautua puhujaksi menettelyyn ilman puhujalistaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Proszę Państwa, rozpoczynamy naszą... Oikein paljon kiitoksia. Kyllä, minä yritän tarkkailla koko salia. No niin, seuraavaksi esittelijä Matiaksen tekstin käsittelyyn. Ensimmäisenä puheenvuoron saa mietinnön laatija edustaja Matias. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Haluan aluksi kiittää eh, kaikkia yhteistyöstä, kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tämän mietinnön laatimisessa. Ja sitten haluan kiittää teitä myös siksi, että me olemme laatineet tätä tekstiä hyvin vaikeana aikana, kesäloman aikana, ja kaikki olivat kuitenkin valmiita laatimaan näitä kompromissitarkistuksia sillä tavalla, että saatoimme keskustella niistä täysistunnossa. Haluan kiittää lausunnoista myös eri valiokuntia ja valiokuntia heidän antamastaan panoksestaan tähän lopputekstiin. Ja sitten kun ajatellaan tämän mietinnön sisältöä, niin voin vain kiittää kahta virkamiestä, jotka ovat työskennelleet tämän tekstin parissa. He ovat tehneet rinnallani, tehneet rinnallani työtä koko kesän ajan ja he antoivat arvokkaan panoksen. Komissio on käynnistänyt strategiaa kehyksen tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja tämä ulottuu vuoteen 2020 saakka. Me olemme keskustelleet tästä aikaisemminkin ja me haluamme korostaa lisää arvoa ja panostusta, jota tutkimus- ja innovointirahoitus tarvitsee. Kun ajatellaan rahoituskysymyksiä tällä alalla, nousee esille useita elementtejä. Ja kun ajatellaan näitä eri ohjelmia, jotka liittyvät kilpailun kyvyn kehittämiseen innovaation alalla ja muissa kysymyksissä, me tarvitsisimme yhteistä strategiaa, koska tässä tarvitaan tärkeitä päätöksiä ja minä halusinkin lähteä liikkeelle nimenomaan näistä periaatteellisista tavoitteista. Me olemme keskittyneet kolmeen seikkaan. Ensinnäkin pitää vahvistaa kapasiteetteja. Tutkijat Euroopassa ovat tärkeä resurssi tutkimuksen kehittämisen kannalta. Heidän toimintakapasiteettejaan täytyy kehittää. Sitten toinen tavoite yhteistyö, mahdollinen yhteistyö tutkimuksen alalla on alue, jossa on saavutettu paljon tuloksia ja täytyy mennä vielä eteenpäin. Meidän ei pidä antaa näiden hyvien tulosten jäädä makaamaan. Meidän, me tarvitsemme perustutkimusta, mutta meidän täytyy saada myös muita tahoja mukaan niin, että eri politiikan alat voidaan kytkeä tähän mukaan. Sitten kolmantena seikkana innovointi yhteisten, yhteisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Tutkimus ja innovointi voivat vaikuttaa näissä kysymyksissä hyvin voimakkaasti. Ja erityisesti kun ajatellaan talous- ja rahoituskriisi, aikaa, jota nyt elämme ja jota, joka koettelee Eurooppaa, innovaatiot voivat ö, saada suuren merkityksen. Meidän täytyy myös kehittää kohesiota innovaatioiden kautta ja ajatellaan kysymystä, joka liittyy tutkijoiden työolosuhteisiin. Niiden, niihin täytyy kiinnittää erityisesti huomiota. Ja minä olen itse työskentellyt kymmenen vuoden ajan äh, läheisessä yhteydessä tutkimus, tutkijoiden kanssa ja tiedän, että heille täytyy luoda hyvät työskentelyolosuhteet. Meidän täytyy myös pystyä takaamaan tasapuolinen kohtelu. Meidän täytyy taata kaikille yhtä hyvät olosuhteet. Näitä olosuhteita ei pidä ryhtyä alistamaan kilpailulle. Paljon kiitoksia, arvoisa kollega. Seuraavaksi annan komission jäsenelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitän tästä mahdollisuudesta puhua teille ennen äh, huomista äänestystä vihreästä kirjasta haasteista mahdollisuuksien yhteinen strategiakehys EUn tutkimus- ja innovointirahoitukselle, jota nyt kutsutaan myös 2020 ohjelmaksi. Kiitän edustaja Matiasta tästä erinomaisesta mietinnöstä ja siitä, että hän oikea-aikaisesti sen laati niin, että saatoitte pohtia tätä yhteydessä 2020 paketin luomiseen. Haluaisin kiittää myös Itran varjoesittelijöitä ja kuuden valiokunnan jäseniä, jotka antoivat lausunnon Itrelle Parlamentti on osoittanut valtaisaa kiinnostusta eh, tulevaisuuden EUn innovointi- ja tutkimusohjelman luomisessa. Se on erittäin tärkeää, koska 2020 ehdotukset eh, annetaan teille nähtäväksi. Ähm, tässä EUn ehdotuksessa 29. kesäkuuta hyväksytyssä monivuotisessa rahoitusnäkökulmassa kymiksi sanoimme 80 miljardia euroa Horizon 2020 ohjelmalle. Tällä on tarkoitus lisätä kasvua ja työllisyyttä. Investointien priorisointi tällä alalla on oikea resepti, jotta voidaan varmistaa kasvu ja työllisyys tulevaisuudessa. Tällä ehdotuksella komissio osoittaa sitoumuksensa Eurooppa 2020 tavoitteiden ja innovaatiunien tavoitteiden saavuttamiseksi. Horizon 2020 ähm, ohjelman tavoituksena on teille innovaatiorahoituksesta helpommin saavutettavaa äh, ja tehokkaampaa. Äh, konsultointiprosessin seurau- äh, tulokset ovat antaneet meille näkemyksen siitä, miten tämä voidaan saada saavuttaa. Yli 30 000 vastausta saatiin nettikyselykaavakkeeseen ja myöskin sidosryhmät antoivat meille hyvin paljon asiakirjoja. Haluaisin kiittää edustaja Matiasta ja muita meppejä, jotka osallistuivat 10. kesäkuuta järjestäytyyn tapahtumaan. Tämä oli erinomainen tapa osoittaa kaikille sidosryhmille, että EUn toimielivät tekevät yhteistyötä saavuttaakseen samat tavoitteet. Uskon, että pää kysymykset, jotka käsitellään teidän mietinnössä, ne ovat linjassa kysymysten kanssa, jotka nousivat esiin konsultointiprosessin aikana. Haluaisin korostaa muutamia ehdotuksianne Horizon 2020-ohjelman suhteen, jotka ovat erityisen kiinnostavia komissiolle. Olen erityisen iloinen sitoumuksesta yhteiseen puitteistoon ja yhdistää jotta tuettaisiin koko innovointisykliä. On tarpeen luoda pätevyyksiä sellaisille alueille, joita eivät tämänhetkisessä puiteohjelmassa ole kunnolla edustettuja. Tämä on rakennerahastojen tehtävä. Olen vakuuttunut siitä, että meidän tutkijoiden täytyisi käyttää enemmän rahaa työhönsä ja vähemmän hallintoon, joten yksinkertaistaminen on tärkeä osa Horizon 2020-ohjelmaa. Olemme samaa mieltä jatkuvuudesta, mitä tulee näissä ohjelmissa oleviin välineisiin. Tämä koskee koskee erityisesti Euroopasta tutkimusneuvostoa ja Marie Curie-toimia. Olen myös iloinen siitä, että me kummatkin tuemme lähestymistapaa, joka mm, panostaa rahoitukseen aloilla kuten ilmastonmuutos, terveys ja turvallisuus. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että Matiaksen mietintö nostaa esiin monita kysymyksiä, jotka löytyvät myös Karvalion mietinnöstä, Merkisin mietinnöstä ja Odin mietinnöstä. Komission näkökulmasta tällainen jatkuvuus on saavutettu ja se on ollut meille suureksi hyödyksi, kun valmistelimme säädösehdotuksia Horizon 2020-ohjelmaa varten. Kiitoksia puhemies. Paljon kiitoksia arvoisa komissaari. Ja pyydän anteeksi, että äänsin nimenne väärin. Ei tämä ole mikään helppo nimi lausuttavaksi. Seuraavana edustaja Haglund budjetti valiokunnan puolesta. Kiitoksia herra puhemies. Voin helposti yhtyä näihin päätelmiin. Budjettivaliokuntakin on positiivisessa hengessä tätä asiaa käsitellyt käsittelemässä, erityisesti mitä tulee yhteisen strategiakehitykseen, jo, johon komissaarikin viittasi. Se on hyvä asia. Näin meillä on rahoitusperspektiivit myöskin Euroopan investointipankille, Eli näin voidaan tehdä pidemmän aikavälin suunnitelmia. Se on hyvä asia. Olisi varmaan myöskin hyvä, jos tässä tehtäisiin ero stipendien ja luottojen välillä. Eli meidän pitäisi varmistaa, ettei tämä veto ole kuin veteen piirretty viiva. Mitä tulee 2020-strategiaan, niin mehän kaikki tiedämme sen, että tutkimusrahoja ei tule olemaan riittävästi käytettävissä seuraavassa rahoituksen puiteohjelmassa. Ja tästäpä syystä kohesiorahastoja ja muitakin varojen lähteitä tulisi käyttöä, jottei ajauduta vastaavanlaiseen ongelmalliseen tilanteeseen kuin aikaisemmin. Much, Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Komi IMKO-valiokunnan puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö nostaa esiin useita tärkeitä kysymyksiä, joita täytyy käsitellä oikealla tavalla. Tutkimus- ja puiteohjelma, kohesiorahastot ja niiden vahvistaminen paikallistasolla. Lisäksi yksinkertaistaminen ja riittävä joustavuus, jotta voitaisiin kohdistaa pääprioriteetteihin. Myöskin pk-yritysten huomioiminen ja nuorten ja naisyrittäjien huomioiminen. Erityisesti haluaisin korostaa erästä asiaa, jota ehdotin minä, nimittäin innovaatiosetelit, jonka tarkoituksena on käyttää eräänlaisia seteleitä, joiden avulla yrityksiä voitaisiin lähentää mm, tutkimukseen ja innovaatioon. Tällä tavoin yliopistot, tutkimuskeskukset ja muut voisivat konkreettisesti osallistua innovatiivisten prosessien toteuttamiseen. No, Tiedän, että edustaja Winkler ei ole paikalla, siksipä annankin puheenvuoron maatalousvaliokunnan edustajan Lavialle. Kiitoksia maatalousvaliokunnan ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta haluaisin me korostaa sitä merkitystä, joka tutkimuksella on koko elintarviketuotantoketjussa. Tutkimus tutkimus ei pysty kehittämään vain innovaatioita laboratoriossa, vaan se voi myös tuottaa konkreettisia tuloksia paikan päällä. Meille on tärkeää korostaa sitä, että tutkimuksen täytyy antaa vastauksia maailman kansalaisille. Kansalaiset, maapallon väestö tulee kasvamaan ja maataloustuotteiden kysyntä tulee nousemaan 70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Ja meidän täytyy vastata tähän tähän myös tutkimuksen avulla. Sen täytyy paljon yhä enemmän huomioida myös ympäristön suojelu. Meidän täytyy yhdistää elintarviketuotanto ympäristön suojeluun ja hiilidioksidituotannon vähentämiseen. Kodik. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Tsukalas. Mr. President αναπληρωματικό Kiitoksia puhemies. Minä olen varajäsen tuossa valiokunnassa ja olen herra Valisan äh, sijaisena, joka valitettavasti ei voinut tulla tähän istuntoon paikalle. Tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kannalta. Siellä pyritään rajoittamaan päällekkäisyyksiä ja asettamaan selkeät tavoitteet rahoitukselle. Useat maat, kuten myös valitettavasti, valitettavasti omani, niillä on vaikeuksia äh, saavuttaa tämä kolmen prosentin tavoite BKTstä tutkimuksen ja innovoinnin osalta. Ja näin ollen edetään kahta eri vauhtia Euroopan sisällä. Kun ajatellaan tutkimusta, niin ei ole kyse ainoastaan teknologiakehityksestä, vaan siitä, että kehitetään erilaisia toimintoja kalastusalalla ja tämä voisi luoda, tehdä sektorista kilpailukykyisemmän ja sitä, se voisi hyödyttää Eurooppaa paremmalla tavalla. Paljon kiitoksia. Viittasitte edustaja Vainsaan, joka ei tänään voi olla paikalla. Kertoisin teille, että tapasin hänet viime lauantaina sairaalassa ja hän kertoi minulle, että hän on vakuuttunut, että helmi- ja maaliskuussa hän voi olla taas täällä läsnä ja hän lähetti lämpimät terveiset kaikille parlamentin jäsenille. Następny e, pani Antigoni Papadopoulou. Kom- Edustaja Papadopoulou, naisasianvaliokunnan puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Naisten valiokunta on sitä mieltä, että naisyrittäjät ovat erittäin merkittäviä ja tämä myös liittyy Tämä yhteydessä tutkimuksen on tärkeä osa myös Euroopan 2020-strategiaa. Tutkimuksen ja kehityksen alalla naiset ovat yhä syrjityssä asemassa. He kärsivät stereotypioista ja siitä, että joutuvat jättämään uran perhesyistä ja olemme sitä mieltä, että sukupuolinäkökulma on sukupuolten valtavirtaistamisen, sukupuoliasioiden valtavirtaistamisen puitteissa otettava tässäkin huomioon, e, jotta voidaan varmistaa, että naiset voivat hyödyntää tutkimusohjelmia, saada lisää liikkuvuutta ja verkostoitua. Me vaadimme toimintaohjelmaa, jotta tämä sukupuolinäkökulma otetaan vahvistetusti mukaan näihin uusittuihin puitteihin myöskin rahoituksen yhteydessä ja myöskin tutkimusneuvostossa. Paljon kiitoksia. Seuraavana ryhmän puolesta edustaja Carvalho EPPn puolesta, olkaa hyvä. Herra puhemies, hyvä komission jäsen, haluan onnitella Marisa Matiaksia, Matiasta hänen loistavasta työstään ja rakentavasta otteestaan. Hän on tehnyt hyvää yhteistyötä eri poliittisten ryhmien välillä. Minun täytyy sanoa, että EPP-ryhmä on ottanut vastaan hyvin tyytyväisenä nämä tähän sisä, mietintöön sisältyvät ehdotukset. Ne kysymykset, jotka liittyvät innovoinnin, innovoinnin rahoittamiseen ja ja rahoittamiseen todellakin tarvitsemme selkeää strukturoitua strategiaa, joka ottaa huomioon paremmin teollisuuden ja PK-sektorin nuorten tutkijoiden osallistumisen takaaminen on myös tärkeä asia. Nämä ovat tärkeitä pilareita taloudellisen kehityksen kannalta ja siltä kannalta, että voimme luoda uusia työpaikkoja Eurooppaan. Meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota rahoitusosuuksiin, jotka asetetaan eri tutkimus- ja innovointihankkeisiin ja sitten myös kokonaisrahoituksen. Täytyy ottaa huomioon myös rakenteelliset seikat ja rakenteelliset muutokset. Ensimmäinen puiteohjelma, seitsemäs puiteohjelma oli tärkeä hanke, kun ajatellaan sitä, miten saadaan pienet yksiköt mukaan. Meidän täytyy myös katsoa tutkia ryhmiä ja ottaa huomioon siellä asetetut tavoitteet. Rova Matias puhuu myös näistä huippuosaamisen väylistä. Me EPP-ryhmässä olemme tyytyväisiä siitä, että PK-sektoria korostetaan tässä mietinnössä. Nuorisotyöttömyys on suuri vitsaus, joka koskettaa monia eurooppalaisia maita ja nuorten tutkijoiden tukeminen on hyödyllistä koko yhteiskunnan kannalta. Meidän täytyy todellakin panostaa näihin rahastoihin, koska tämä on tärkeää meidän kaikkien kannalta. Kiitoksia. Grazie, la parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Herzog, puolitoista minuuttia. Szépen elnök asszony, biztos asszony, szeretnék én Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, haluaisin onnitella kollegaamme tästä erinomaisesta työstä. Mielestäni on erittäin tärkeää, että asetamme itsellemme myöskin strategisia tavoitteita. SD-ryhmän puolesta haluaisin muotoilla nämä tavoitteet seuraavalla tavalla. Nämä 80 miljardia euroa pitäisi tulkita investoinniksi eikä eräänlaiseksi äh, varaa, hätävaraksi, jota voidaan silloin tällöin käyttää meidän tulisi kasvattaa tätä 80 miljardin summaa moninkertaiseksi. Ja mitä tulee 2020-strategian prioriteetteihin, niin niitä pitäisi täydentää alaprioriteetein esimerkiksi tutkimusohjelmat huomioiden – jos me huomioimme sen, että jos tuemme vihreitä, innovoivia teknologioita, niin meidän pitäisi todellakin käytännössäkin pystyä ryhtymään tuumasta toimeen. Ja sitten tämä Human Resources Management äh, aspekti. Meidän tulisi tehdä kaikkemme sen hyväksi, että ettei tämä ole vain ja nostaa yksittäisten alueiden käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Eli kaikilla pitäisi olla yhtäläiset hyödyntämismahdollisuudet, olivat pahemmissa tahansa. Ja me tarvitsemme sellaista teollisuuspolitiikkaa, joka huomioi saavutetut ed- edistysaskeleet innovointityössä, eli me tarvitsemme enemmän yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nähdäkseni edustaja Eck ei ole salissa, joten annan puheenvuoron edustaja Swinburnille yksi minuutti. Maailmanluokan tutkimusrahoitus pitää laittaa laajempaan EUn politiikkapuitteistoon, joka tukee maailmanlaajuista kilpailukykyämme liian usein. Yritykset sanovat, että EUssa on ristiriitaista politiikkaa. Walesissa testataan kantasoluja ja tällaisten se kantasalutestit ovat hyvä vaihtoehto eh, eläinkokeille, mutta tarvitaan kaikki 27 jäsenvaltiota, jotta, ne, eh, jotta se voidaan hyväksyä. Eh, samoin eräs järjestö, joka säilö, napanuora verta ähm, oli, kävi pakeillani ja äh, käsitteli myös, käsiteltiin myöskin tätä. Ähm, tutkimu, jota tutkimus ja innovaatio olisi maailmanlaajuista ja, maailman, ja korkealuokkaista, äh, sen täytyy olla innovoivaa ja äh, kestää vertaisarviointi. Grazie per un minuto e trenta la parola all'on... Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Lamberts puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies Hyvää iltaa komission jäsenille. Mekin olemme iloisia, kuten te, siitä, mitä tähän asti on saatu aikaan, kun ajatellaan budjettikeskusteluja ja budjettia, jota on vahvistettu yhtäältä ja sitten taas toisaalta on myös yksinkertaistettu sääntöä, säännöstöä ja se on hyvä asia innovoinnin ja tutkimuksen edistämiseksi. Sitten mitä meihin tulee, niin olemme halunneet kiinnittää huomiota tähän yksinkertaistamiseen ja totta kai on tärkeää, että omalle hallinnollemme ja komission hallinnolle on tärkeää, että näitä menettelytapoja yksinkertaistetaan. Tämä on tärkeää myös yrityksille, tutkijoille, kaikille osapuolille. Ja erityisesti tutkijoiden kannalta ja teollisuuden kannalta tätä menettelyä pitää yksinkertaista. Eli meidän täytyy edelleenkin jatkaa tällä suuntaviivalla kohti yksinkertaistamista. Ja sitten toinen seikka on tärkeää, että meidän täytyy saada tulokset, joita tutkijat saavat aikaan sitten jälleen eteenpäin markkinoille. Ja tässä kysymyksessä Euroopalla on vielä työtä tehtävänään kun ajatellaan tätä innovointipakettia, on tärkeää, että tulokset jaetaan, oli se sitten yksityisten kumppaneiden kautta tai tiettyjen yritysten kautta. Meidän täytyy katsoa myös, ettei toisaalta suosita liikaa yrityksiä, joilla on myös omat kapasiteetit investoida meidän täytyy katsoa, miten innovointiin investoidaan järkevällä tavalla. Grazie. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Enna, puolitoista minuuttia. Merci, madame la Kiitoksia puhemies Euroopan unioni on nyt kärsimässä Lissabonin strategian epäonnistumisesta, koska silloinhan haluttiin, että vuoteen 2010 mennessä Euroopasta tulisi kaikkein kilpailukykyisin jo ja innovaatioihin keskittynein maanosa. Ja kuitenkin nyt olemme häviämässä tämän kilpailun Kiinalle. Kiinalla on enemmän insinööreitä ja tutkijoita kuin USAssa ja EUssa yhteensä. Ja kun ajatellaan sitten, mitä nyt tapahtuu eurooppalaisessa yhteisessä ilmatilassa, niin siellä investoinnit osoittavat, että investoidaan te, investointia tehdään pitkällä aikavälillä, mutta tiettyjä sitoumuksia ei kunnioiteta. Tietyillä Euroopan unionin alueilla on selkeästi ongelmia, jotka osoit- tulevat esille myös tässäkin mietinnössä. Me emme ole reagoineet siihen, siihen todella hälyttävään tilanteeseen, joka alalla vallitsee. Meidän täytyy kiinnittää enemmän huomioita siihen, miten investointeja hoidetaan. Tutkijat saavat huonoa palkkaa ja tämä äh, käsittämättömän huono palkkataso tai tulojen taso on, on asia, joka vaatii toimenpiteitä. Tämä on todellakin kiireellistä tehdä työtä, jotta voisimme viedä eteenpäin tietotaitoa ja tutkijoiden uh, saavuttamia tuloksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Paska, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Kun julkaistiin tämä vihreä kirja, niin komissio kertoi meille visionsa uudesta yhteisestä strategisesta puitteistosta tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamiseksi vuoden 2013 jälkeen. Tosi seikka, että EU-jäsenvaltioiden keskiverto ähm, investoinnit tutkimukseen ja innovointiin ovat noin 1,5 prosenttia BKTstä osoittaa, että EU on suurten vahvojen talouskumppanien takana ja että se ei ponnistelut tällä saralla eivät ole tuottaneet tulosta. Siksipä tähän astiset ongelmat tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseksi pitäisi luoda uudelleen Marisa Matiaksen edistämä kolmeportainen lähestymistapa on yksi esimerkki tästä, jotta pk-yritykset pääsevät paremmin käsiksi innovointirahoituksen. Lisäksi täytyisi vähentää byrokratiaa, jotta byrokraattiset esteet eivät estäisi luovia ihmisiä käyttämään EUn tarjoamaa tukea. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki aloitteet, joilla parannetaan EUn eh, innovointirahoituksen tehokkuutta, on tehtävä mahdollisimman pian, koska EUn eh, täytyy toimia nopeasti, koska muu maailma kehittyy no, myöskin nopeasti. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Roil, yksi, kaksi minuuttia. Rouva puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Alkuun haluaisin kiittää edustaja Mattiasta tästä mietinnöstä kiitos kuuluu myöskin niille kollegoille, jotka ovat tehneet alustavia tekstejä, Merkis ja Kavallio. Pian meidän täytyy tehdä poliittisia päätöksiä, mutta myöskin selkeitä päätöksiä sen suhteen, että me todellakin olemme valmiita investoimaan tutkimustoimintaa. Se on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää ja onkin hyvä, että budjettivaliokunnan edustaja viittasi siihen, että riittävä budjetointi tällä alalla on keskeinen kysymys. Ihan lähitulevaisuudessa meidän on tartuttava tähän kuumaan perunaan, eli pohdittava sitä, että olemmeko valmiita tarjoamaan riittäviä varoja tutkimuksille ja innovoinnille osoittaaksemme, että sillä on keskeinen merkitys toiminnassamme. Herää kysymys siitä, että miten EU kehittyy tällä saralla tulevaisuudessa. Kyse ei ole siitä, että me vain puhumme päivästä toiseen näistä samoista asioista, vaan meidän täytyy ryhtyä tuumasta toimeen. Toinen fakta on se, että me emme voi välttyä siltä, niin kuin mietinnöstäkin käy ilmi, että meidän pitää pohtia sitä, että miten voisimme tehostaa omaa toimintaamme varojen osalta. Miten voimme yksinkertaistaa ja nopeuttaa toimintaamme. Miten voimme tehostaa tutkimusmäärärahojen käyttöä Miten voimme vältyä siltä, että tämä tilkkutäkki rahoituspuolella yksinkertaistuisi? Joskus vähemmän on enemmän, eli vähemmän projekteja, mutta niihin investoidaan sitten suurimittaisemmin, joten olisi ehkä siitä enemmän hyötyä. Ja olen kiitollinen siitä, että tämän mietinnön kautta olemme ottaneet askeleen tähän suuntaan. On tietenkin selvää, että EIT merkit, merkitys tulee olemaan keskeinen ja tietenkin pk-yritysten rooli on keskeinen, mutta meidän täytyy löytää myöskin ratkaisu niiden jäsenvaltioiden näkökulmasta katsottuna, eli että meidän täytyy tukea myöskin vähemmän kehittyneitä maita. Eli ehkäpä voisimme ottaa käyttöön eräänlaisen kilpailuasetelman, joka johtaa huippuosaamiskeskusten perustamisen ja minä uskon, että tämä on yksi keskeisimmistä tehtävistä, joka edessämme vielä on. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pirillo, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies erilaiset tutkimus- ja kehitysohjelmat EU:ssa ovat olleet menestyksekkäitä ja lisänneet kiinnostusta äh, tutkijayhteisössä, koska ne ovat tärkeä rahoituslähde ja se on usein korvannut kansallisen rahoituksen äh, toimet, joilla on yritetty saada seitsemäs äh, tutkimuksen puiteohjelma parempi paremmaksi. pk yritykset ei ole parantanut PK-yrityksen osallistumisastetta. Yksinkertaistaminen ei ole saavuttanut tavoitettaan, kuten kollega Matiaksen mietinnössä sanotaan, tarvitaan hallinnollisen taakan vähentämistä ja toivottavasti tätä voidaan tehdä myös yhteydessä ja yhteistoiminnassa erilaisten äh, kansallisten tutkimusohjelmien kanssa niin, että voidaan äh, välttää kaksinkertainen työ ja optimoida resurssit. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Strejčak, yksi minuutti. Äh, pani předsedající, pani komisařko. Rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, olen sitä mieltä, että on itsestään selvää, että innovaatiot ja tekninen kehitys ovat tärkeä pilari taloudellisen kehityksen kannalta. Ja sitten kuitenkin samanaikaisesti meidän pitäisi miettiä muutamaa seikkaa, kahta asiaa, jotka oikeastaan haluaisin ottaa itsekin esille. Aivan ensinnäkin nämä erilaiset hankkeet ja niiden hyväksyminen, markkinoiden mahdollisuudet, Nämä ovat sellaisia seikkoja, jotka on otettava huomioon, mutta nyt ei ole kyse kuitenkaan täysin välttämättömistä asioista, koska markkinoita voidaan rohkaista myös muillakin seikoilla. Mitkä ovat nämä muut seikat, jos ajatellaan ö, tuottoa ja voittoja? Nämä ovat tietyllä tavalla sellaisia vipuvaikutuksia.

Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää kollega Matiasta hänen tekemästään työstä. Toisaalta minulla oli mahdollisuus tehdä työtä muiden asiakirjojen parissa, eh, väärennetyt lääkkeet ja innovaatio. Hän on aina tehnyt eh, erinomaista ja älykästä työtä, jossa on saatu hyvät lopputulokset. Eh, komission ja parlamentin tavoite tässä liittyen innovaation ja tutkimukseen – on varmasti askel eteenpäin työssämme ja se on johtanut meidät erilaisiin päätöksiin ja vaadimme nyt oikeita toimia. Nämä ovat niitä, jotka komission jäsen mainitsi. Ja tärkeintä niistä on vahvempi rahoitus, jota parlamentti on voimakkaasti vaatinut. Sen tulisi ja toinen asia on se, että olemme vakuuttuneita siitä, että tutkimuksen ohella aina pitäisi sanoa myös innovaatio. Ja sitten on tarkistettava, että erilaiset innovaatiot myös vastaavat markkinoiden tarpeita. Ja lopuksi on tärkeää, että Eurooppa pitää yllä korkeaa tasoa, ähm, huippuosaamista ja äh, vie tätä, myöskin tätä äh, ohjelmaa lähemmäksi kansalaista ja tässä tapauksessa PK-yrityksiä. Äh, tällä tavoin voi nousta e-, esiin mm, jonkinlaisia neron leimauksia, jotka ovat aina olleet osa tutkimusmaailmaa. Ja tämä voi onnistua ainoastaan silloin, kun rahoitus on riittävää ja kun vähennämme hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa ja nopeammin arvioimme näitä hankkeita. Kiitoksia. Parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Enchu. Yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission jäsen. Tämä yhteinen äh, puitestrategia, jota nyt ehdotetaan ja joka on avoin, se voi helpottaa rahoituksen äh, toteuttamista. Haluaisin kiinnittää huomiota ne seikkaan, josta on keskusteltu ehkä vähemmän. Herra Roil, äh, ITRE-valiokunnan puheenjohtaja ottikin sen jo esille ja olen siitä iloinen. EU jäsenmaiden tasolla on hyvin merkittävästi jäljessä, kun ajatellaan tutkimus- ja innovointikapasiteettia, kun ajatellaan tutkimusrakenteita ja teollisuuden toimintamahdollisuuksia ja niinpä nämä edellä olevat maat saavat rahoituksen kautta paremman aseman ja tällä tavalla nämä erot maiden välillä entisestään kasvavat. Meidän täytyisi tehostaa yhteistyötä jäsenmaiden välillä myös tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Ja kohesio pitäisi ottaa huomioon myös tässä kysymyksessä ja myös tulevissa puiteohjelmissa. Nyt ne maat, jotka ovat jäljessä, voisivat tätä kautta saada paremmin rahoitusta ja kehittää tehokkaita hankkeita. Kiitos. Grazie. La parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Ford, yksi minuutti. Thank you to the rapporteur. Paljon kiitoksia tutkimuksen rahoittamisen kautta voimme vastata haasteisiin ikääntymisen puolella ja myöskin elintarvikepuolella. Meillä on moneksi hyviä ajatuksia, mutta niitä ei välttämättä käytetä käytännön tasolla, joten meidän täytyy todellakin panostaa Äh, tutkimus- ja innovointitoimintaa. EU on todellakin rohkaissut äh, yksityistä sektoria investoimaan innovointiin. Meidän tulisi tukea siis juuri äh, yksityistä sektoria, mutta meidän täytyy huomioida myöskin suuria, huomioida suuret yritykset. Me emme saa vähätellä huippuosaamisen merkitystä. Meidän tulisi antaa heille mahdollisimman vapaita toimintamahdollisuuksia. Arvoisa komissaari, ihan hiljattain tapasin alueeni tieteen ed- alan edustajia, keskustelimme juuri tästä vertaisarviointikysymyksiä ja tähänkin meidän tulisi paneutua. Ja kun investointeja lisätään, niin se on tietenkin hyvä asia, mutta, mutta en voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että nämä luvut olisivat ikään kuin tuulesta temmattuja. Kiitoksia. Grazie. La... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jordan Siseli, kaksi minuuttia. Lepa. Tudi jaz bom najprej spregovorila o financiranju. Izgleda, da se vsi strinjamo. Kiitoksia puhemies. Minä mainitsen ensimmäisenä rahoituksen. Olemme varmaan samaa mieltä siitä, että tutkimuksen budjettia pitää lisätä. Olen kuullut useaan otteeseen jo tänään, että 80 miljardia euroa merkitsee suurta muutosta, suurta kasvua budjetissa, mutta minä en voi olla täysin samaa mieltä siitä, koska seitsemäs puiteohjelma, sitä ei voida suoraan verrata kahdeksanteen puiteohjelmaan, koska kahdeksas puiteohjelma sisältää jo kaiken sen, mitä seitsemännessä oli, ja lisäksi siellä on vielä innovoinnin ja kilpailukyvyn kehittämisen kysymykset lisäksi eurooppalaisen innovaatio- ja teknologiainstituutin kysymykset, joilla on omat budjettikohdat ja muitakin hankkeita, joilla on omia budjettikohtia. Ja nyt neuvottelujen alkuvaiheessa pitäisi katsoa, mikä on lopullinen vaikutus rahoituksen osalta näissä hankkeissa. Ja minulla on suuria epäilyksiä tutkimuksen osalta. Ja sitten kun puhutaan näistä maantieteellisistä jakautumista, niin usein sanotaan, että tärkein kriteeri hankkeen valmistelu valitsemiseksi on tieteellinen pohja, koska totta kai tieteellistä hanketta pitää tukea ja tieteellinen huippuosaaminen on tärkeää, mutta ei kuitenkaan pit, että antaa tätä isoa summaa vain yhdelle huippuhankkeelle. Sitä pitäisi jakaa useammille hankkeille. Totta kai tutkimuksen laatu vaihtelee jäsenmaasta toiseen ja alueelta toiseen, mutta tämä kuilu näiden eri alueiden välillä pitäisi, sitä pitäisi pyrkiä tasoittamaan esimerkiksi rakennerahastojen kautta. Ja sitten kun ajatellaan eh, eurooppalaisen tiedeneuvoston eh, tavoitteita ja valitsemia hankkeita, siellä tendenssi on aivan samantyyppinen, eli suurimmat hankkeet, eh, kuuluisimmat yliopistot saavat eniten rahoitusta. Ja nyt olenkin kuullut tällaisesta nimimuutoksesta, jossa nimenomaan otettaisiin jo termi fame käyttöön, koska toinen termi ei oikeastaan ole enää asianmukainen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tsikau, yksi minuutti. Kiitoksia. Nyt olemme elämässä kriisin aikaa ja perustutkimus on hyvin tärkeä, kun ajatellaan tutkimuksen ja innovoinnin käynnistämistä. Ja siksi me haluamme, että voimme päästä tai saada yksinkertaisemmalla tavalla ratkaistua tämän mahdollisuuden saada rahoitusta olemassa olevasta, olemassa olevasta rahoituksesta niin, että eri eurooppalaisille hankkeille saadaan rahoitusta. Ei, ja kun katsotaan näitä väestötieteellisiä muutoksia ja eri alueiden välistä epätasapainoa, niin meidän täytyy myös tukea niitä alueita, jotka ovat kehittyneet huonommin. Lisäksi PK-sektorin korostaminen on tärkeää. Byrokraattisten esteiden poistaminen on myös olennaisen tärkeää, jotta voimme päästä eteenpäin ja saada aikaan taloudellista hyötyä näistä sovelluksista, kuten esimerkiksi Galileosta, jonka täytyisi pystyä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Parola Lunuri. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Marcinkiewicz, kaksi minuuttia. Pani przewodnicząca, pani komisarz, na chciałbym... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Minä kiitän sydämellisesti esittelijää tästä yrityksestä saada aikaan yhteinen kompromissi täällä Euroopan parlamentissa olemme samaa mieltä siitä, että pitäisi paremmin hyödyntää kaikkia eurooppalaisia välineitä tutkimuksen puolesta niin, että seuraa puiteohjelmassa voidaan yhdessä saavuttaa strategiset tavoitteet. Tarvitsemme enemmän kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla ja uskon, että tästä tulee olemaan siinä hyötyä ja pystymme myös varmistamaan sen, että määrärahat tavoittavat edunsaajat nopeammin. Huomaamme myös, että on eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä erilaisia sen sijaan rahoitusmääriä virtaa innovaation ja tutkimukseen ja myös infrastruktuuri on eri tasoista. On eroavaisuuksia niin kutsutun vanhan unionin ja uusien jäsenvaltioiden välillä ja yhteinen menettelyluettelo ja yhteinen säännöstö eh, siitä, millaiset hankkeet ovat tukikelpoisia ja lisää avoimuutta Euroopan tutkimusalueella on kaikkien jäsenvaltioiden edun mukaista. Sen lisäksi meidän tulisi huomata, että ehdotus, jolla halutaan varmistaa, että jälkeen jääneet jäsenvaltiot kirivät etumatkan kiinni on erittäin hyvin. Meidän on varmistettava, että ei synny sirpaloitumista, että saadaan aikaan enemmän integraatiota, kustannustehokkaata ja että hyvät ideat palkitaan. Avoin rajat ylittävä yhteistyö on merkittävä ja meidän on varmistettava se, että keskustelu tästä säilyy avoimena. Varo. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja ja yksi minuutti. Grazie, Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisat kollegat, hyvä komissaari ja arvon kollegat. Haluaisin onnitella esittelemään Marissa tästä erinomaisesta mietinnöstä tämä yhteinen strategiakehys ei kohdennu ainoastaan tieteeseen, mutta sitä tarvitaan myöskin Eurooppa 2020 strategiaa täytäntöön pantaessa ja kasvua ja työllisyyttä parannettaessa. Meidän täytyy oppia menneistä. Me kaipaamme monialaista, kunnianhimoista projektia. Lisäksi me tarvitsemme tieteen saralla huippu toimintaa ja huomioida kehitykset. Meidän täytyy oppia menneistä ja perustaa työmme näihin kokemuksiimme. Lisäksi meidän täytyy jatkaa yksinkertaistamisen tiellä. Me tarvitsemme siis yhteisen eurooppalaisen tieteen alan, jossa jäsenvaltioiden väliset erot on pystytty poistamaan. Se tietenkin vaatii melkoista työtä, mutta meidän täytyy todellakin panostaa huippuosaamiseen laaja-alaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että edustaja Toija ei ole salissa ja siksipä siirrymme menettely ilman puhujalistaa. Minulla on 12 puheenvuoropyyntöä. Jos pidätte kiinni puheajasta, niin annan puheenvuoron kaikille. Aloitamme edustaja Antoneskusta, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Minä omalta osaltani haluan onnitella edustaja Matiasta hänen loistavasta mietinnöstään. Kun ajatellaan näitä vaikeita aikoja, niin kuitenkin tulokset innovaation ja tutkimuksen alalla ovat olleet lupaavia. Monet ö, hankkeet, jotka tulevat sellaisista jäsenmaista, joissa yleensä pidetään tuloksia hyvin vaatimattomina, nämä ovat saaneet aikaan hyviä hankkeita ja tämä heijastelee myös sitä, mitä tulee tapahtumaan, kun ajatellaan seitsemännen puiteohjelman tuloksia. Me haluamme sellaista mekanismia, joka pystyy tasapainottamaan tämänhetkiset epätasapainotilanteet. Ja nythän onkin jo ponnisteltu, mutta ponnistelu ei ole ollut riittävää. Nyt vaikkakin on kyse tärkeistä välineistä talouden käynnistämiseksi ja edistämiseksi, niin silti tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa, joka kattaisi tämän uuden ohjelmointikauden. Elli. Kiitoksia seuraavana edustaja Keli. Eh, um, Rouva puhemies, kiitoksia. Täällä on esitetty monia mielenkiintoisia kommentteja ja olin kiinnostunut juuri komissaarin kommenteista, eli sen suhteen, mitä meidän tulisi korostaa jatkossa. Ihan hiljattain kuulimme, että meidän pitäisi puhaltaa yhteen hiileen. Jos emme niin tee, niin Eurooppa hajoaa. Talouskriisi on yksi asia, mutta pitkällä aikavälillä tarvitsemme työpaikkoja ja kasvua. Tutkimus ja innovoinnin rooli tulee tässä suhteessa olemaan keskeisellä sijalla. Ja tästäpä syystä komissaari on aivan oikeassa, kun hän totesi, että meidän tulee korostaa yksinkertaistamista. Meidän tulee korostaa sitä, että erityisesti naiset ja nuoret pääsevät nauttimaan tutkimusmäärän rahoista. Ja lisäksi komissaari totesi, että meidän täytyy vastata yhteiskunnan haasteisiin. Se on kaiken A ja O. Ei ole järkeä tutkia erinäisiä aihealueita, jos siitä ei ole työllisyyden ja kasvun kannalta merkitystä. Oikein paljon kiitoksia. Siellä parola Basescu. Kiitoksia seuraavana edustaja Basescu. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Tutkimus, koulutus ja innovaatio ovat todellakin peruselementtejä, kun ajatellaan taloudellista kasvua ja vahvaa kilpailukykyä. Meidän pitää pyrkiä käynnistämään uudelleen talous todellakin kestävällä tavalla. Siksi olenkin tyytyväinen, kun komissio teki tämän vihreän kirjan aiheestaan, tästä aiheesta. Ja on hyvä, että on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että pyritään ö, poistamaan eri jäsenmaiden väliset erot. Romanialla on hyvin alhaiset tulosluvut, se on alle, luvut ovat alle eurooppalaista keskitasoa. Kun ajatellaan sitten näitä innovointituloksia, niin lopullinen tulostaso on Euro- Euroopan keskitason alapuolella, kun ajatellaan Romanian lukuja. Me haluaisimme tehdä ehdotuksen siihen suuntaan, että katsottaisiin tällaista erityisvirastoa, joka luotaisiin, joka pyrkii sitten katsomaan myös Tonavan alueen tilannetta erityisesti. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Rybik. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin onnitella myös esittelijää ja pyytää komission jäsentä erityisesti budjettikysymyksissä olemaan hiukan vaativampi. Mehän olemme nyt nostaneet tämän ohjelman rahoitusta 50-80 miljardiin lisäämällä siihen kuitenkin useita muita ohjelmia niin, että loppujen lopuksi korotus on varsin alhainen. Niinpä kysymys kuuluukin, emmekö voisi Euroopan unionin omia varoja, mitä tulee esimerkiksi päästökauppatuloihin, emmekö voisi kansallisten valtiovarainministerien kanssa saada aikaan yhteisen ohjelman niin, että näitä määrärahoja käytetään ainoastaan eurooppalaisen lisäarvon saavuttamiseksi esimerkiksi eh, siihen, että hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutosta eh, varten annettaisiin tutkimusapurahoja. Olisitteko valmis, hyvä komission jäsen, eh, nostamaan tämän esiin niin, että voisimme paremmin ilmastonmuutoskysymyksiä tutkia ja löytää ratkaisuja erityisesti ja erityisesti PK-yritykset sitten kehittää tuotteita ja palveluja niin, että Eurooppa menisi eteenpäin tällä saralla. Kiitoksia sitten edustaja Baldassarre. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni eh, etenee liian hitaasti tieteen alalla, eikä eh, pysty viemään eh, Yhdysvalloilta ja Japanilta etusijaa. 27 jäsenvaltiota eivät investoi riittävästi innovointiin ja tutkimukseen, eivät laisinkaan sitä kolmea prosenttia, jota komissio suosittaa. Ja nyt täytyy aktivoida keskustelu, kuten Matiaksen mietintö, erinomainen mietintö on saanut aikaan. Kannatan ehdotusta pan-eurooppalaisen rahastuksen luomiseksi, jotta voitaisiin vähentää epätasa-arvoa jäsenvaltioiden välillä. Samanaikaisesti pidän tarpeellisena, että jokainen toimenpide yhdistyy äh, tutkimuksen innovointiohjelmien rahoituksen kaksinkertaistamiseen vuoden 2014 jälkeen. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Matula. Creșterea eficienței finanțării pentru cercetare. Kiitoksia puhemies tehokkuuden lisääminen innovaatio- ja tutkimushankkeissa on todellakin tärkeää, mutta me tarvitsemme resursseja, jotta voimme toteuttaa nämä hankkeet. 3 prosentin osuus BKT vuoteen 2020 mennessä on tärkeä tavoite, mutta nyt on edelleen vielä esteitä ja erityisesti tämä koskee paikallisia viranomaisia ja kansallisia jäsenmaatasoja. Siellä on hyvin paljon eriytyneitä toimijoita ja toisaalta myös päällekkäisyyttä. Ja siksi pitäisi olla yhteinen lähestymistapa jotta voidaan säädellä rahoitusta ja säädellä tuloksia tutkimuksen ja innovaation alalla. Ja tällä tavalla saisimme aikaan parempia, tehokkaampia toimia, parempia tuloksia ja jäsenmaiden tasolla ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten toiminta voisi olla paremmin yhteen nivoutunutta meidän pitäisi asettaa myös tavoitteeksi PK-sektorin osallistuminen näihin hankkeisiin. No, Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Gutierrez. Kiitoksia paljon puhemies. Kiitokset myös esittelijälle hänen ponnisteluistaan ja hänen työstään. On tärkeää, ettemme unohda näitä pieniä hankkeita. Piilaakso aikoinaan lähti liikkeelle pienestä hankkeesta. Meidän täytyy kiinnittää myös huomiota siihen, mitä tapahtuu yliopistoissa. Meidän täytyy kiinnittää huomiota inhimillisiin resursseihin ja katsoa, eh, että isoilla instituuteilla ja yliopistoilla on eh, sopivat ja riittävät toimintamahdollisuudet. Meidän täytyy katsoa myös, minkälaisia eh, resursseja Inhimisille inhimisille toimijoille voidaan tarjota, äh, katsoa, mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla voimme yksinkertaistaa menettelytapoja. Meillä täytyy olla äh, läpinäkyviä, avoimia toimia ja meidän täytyy saada ihmiset sitoutumaan näihin hankkeisiin. Me pyrimme yksinkertaistamaan toimia ja luomaan avoimemmat toimintapuitteet ja näin pääsemme parempiin tuloksiin. Kiitoksia sitten edustaja Merkkiä. Komissaari. Kiitoksia rouva puhemies. Arvoisa komissaari, haluaisin onnitella esittelijä Matiasta tästä tekstistä. Tietenkin meidän täytyy keskustella kasvusta, mutta jotta me pääsemme kriisistä eroon, niin me tarvitsemme todellisen alkuräjähdyksen, mutta sitä on turha varmaankin odottaa. Kun katsotaan innovointiagendaa, niin se ei ole vielä riittävän vahva. Me puhumme kylläkin kasvun suhteen aina tutkimuksesta, mutta kyse ei ole vain ainoastaan tutkimuksesta, vaan koko yhteiskunnasta. Erityisesti viittaan tässä yritystoiminnan ilmapiiriin. On tietenkin selvää, että ei tässä voida kastelukannu periaatteella kaikilla antaa jotain, vaan meidän tulee todellakin panostaa yritysten, uusien yritysten perustamiseen, yksinkertaiseen hallinnolliseen toimintaan ja niin poispäin. Eli tämä ei liity vain ainoastaan läsnä olevan komissaarin salkuun. Meidän täytyy pyrkiä varmistamaan, että yhteinen strategiakehys syntyisi, mutta siten, että kaikki ovat sen takana, jäsenvaltiot sekä komissio. Kiitoksia. Grazie. La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi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 puhemies, me kaikki tiedämme, että Euroopan unioni on asettanut itselleen tavoitteeksi tutkimuksen ja kehityksen investoinnien lisäämisen 3 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät tule tätä tavoitetta saavuttamaan ja siksi mielestäni me tarvitsemme integroidun ja strategisen lähestymistavan kaikkeen tähän. Tämä kaikki sopisi EU 2020 strategiaan niin, että meillä olisi sekä julkista että yksityistä investointia. Maatalousvaliokunnan jäsenenä minun on sanottava, että Euroopan unionin lähestymistavan edistää jo olemassa olevia synergioita, joita on puiteohjelman ja Euroopan maatalousrahaston välillä. Meillä on strate- niin, että meillä on strategia, joka on rajat ylittävä ja edistää tutkimusta ja kehitystä alueellisella tasolla ja tällä tavoin äh, parantaa niitä kapasiteetteja, joita meillä on jäsenvaltioissa innovaatioita varten. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Ensiksi haluan onnitella mietinnön laatijaa erinomaisesta ja tärkeästä mietinnöstä äh, mielestäni tässä

Grazie. La parola all'onore. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Obermeier. Kiitoksia puhemies. Jos katsoo tuoton arvoketjua, eh, keksiminen, tuottaminen ja markkinointi kansainvälisessä kilpailussa, niin voi huomata seuraavan asian. Toinen eh, askel tuotanto on, eh, tapahtuu Aasiassa ja Euroopassa tapahtuu keksiminen ja markkinointi. Jos haluamme pitää tämän yllä, meillä täytyy olla riittävästi määrärahoja. Jos meidän innovointikapasiteettimme laskee, niin tulemme äh, menemään syvempään taatumaan ja synergioit olemassa olevien äh, tutkien välissä ovat hyviä, mutta suurhankkeet, kuten Galileon, pitäisi olla omassa luokassaan eikä tutkimus- ja innovointibudjetin taakkana. Tutkimus- ja innovointimäärärahoja on lisättävä ja oltava synergiassa koheesiorahastojen ja rakennerahastojen kanssa, mutta kaikenlainen synergia on, siitä ei ole mitään hyötyä, jos jäsenvaltiot eivät tee kotiläksyjään ja paranna standardeja, mitä tulee koulutukseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Brons. Kiitoksia. On selvää, että tutkimusta ja innovaatiota pitää kehittää viedä eteenpäin jäsenmaissa. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota myös epäreiluun kilpailuun. Ja ainut ö, tapa, miten ö, kehittyneet maat voivat ö, kilpailla näiden kasvavien talouksien kanssa on se, että innovoidaan, anteeksi, investoidaan innovointiin ja tutkimukseen. Kun ajatellaan kasvavia talouksia kauko jotka kopioivat länsimaisia tuotteita ja tällä tavalla välttävät tietyt kulut, kuten esimerkiksi patentointikulut, nämä ovat räikeä esimerkki väärinkäytöksestä. Grazie, ultimo. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro, edustaja Bertman. Ja, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin onnitella kollega Matiasta tästä mietinnöstä. Eurooppa on maailmanlaajuisesti katsottuna äh, rikkain alue, mutta Yhdysvallat, Japani ja BRIC-maat investoivat paljon enemmän innovointiin ja tutkimukseen ja kehitykseen. Investointivolyymi Euroopassa on kasvanut, mutta se tavoite, että vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin kolme prosenttia BKTstä niin siitä ollaan vielä kaukana, koska vasta kuusi valtiota ovat ylittäneet kaksi prosenttia. Äh, on tärkeää huomioida tutkimuksen ja kehityksen sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Erityisesti täytyy huomioida pk-yritykset ja erityisesti naistieteilijöitä on tuettava, jotta sukupuolten tasa-arvo toteutuisi. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä oli rohkaisevaa kuultavaa. Ja mitä edustaja Ryvi ja muut budjettiin liittyvien totteesivat, niin tietenkin neuvosto ja parlamentti tässä ovat vetovastuussa. Ja minä kuulin, että te olette puolustamassa kasvava budjetti tältä osin. Me tulemme Horizon 2020 ohjelman osalta paneutumaan kolmeen osa-alueeseen. Ensinnäkin huippuosaaminen ja tutkimus, koska sitä kautta voidaan Euroopan osaa vahvistaa. Lisäksi me tulemme puuttumaan yhteiskunnan haasteisiin, jotka löytyvät myöskin Eurooppa 2020 strategiasta ja sitten teollisuus, jossa katsotaan juuri alalla tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. On tietenkin selvää, että nämä kolme osaa eivät ole aivan yhdenvertaiset edustaja Matiaksen mietinnössä mainittujen osa-alueiden osalta, mutta tavoitteen asettelu on kuitenkin sama. Me tulemme yksinkertaistamaan menettelytapoja, jotta voisimme varmistaa, että menettelytavat ja rahoitusmahdollisuudet ovat yksinkertaistettuja. Me tarvitsemme yhdet yhtenäiset lähestymissäännöt ja ulkoistamistoiminnan tehostamista. Me tulemme vähentämään toimijoiden määrää, koska tulemme ottamaan huomioon mahdollisimman laajan toimijoiden määrän. Mitä tulee valintaprosesseihin, niin ne tulevat oleva, olemaan lyhyempiä, jotta projektit voidaan toteuttaa nopeammin. Lisäksi tulemme tarjoamaan tukipalveluja tällaisen yhden luukun tukijärjestelmän kautta kaikilla kielillä. On tietenkin selvää, että me tulemme mm, käyttämään olemassa olevia varoja, jotta voimme käyttää synergiaefektiä tehokkaammin hyväksi. Me tulemme ottamaan huomioon juuri hoippaosaamiskriteerin, alueellisen ulottuvuuden, tutkimus- ja innovointiaspektin, ja myöskin alueelliset eroavaisuudet. On tietenkin selvää, että meidän tulee panostaa juuri älykkäisiin strategioihin, koska sitä kautta päästään huippuosaamiseen. Ja tältä pohjalta komissio tulee laatimaan omat ehdotuksensa, jotka julkaistaan tämän vuoden loppuun mennessä. Ja ilman parlamentin hienoa työtä me emme olisi päässeet näin pitkälle. Ja me tulemme huomioimaan ne kommentit, jotka on tämän päivän keskustelussa esitetty. Tulen välittämään nämä terveiset myöskin kollegoilleni ja näitä, tule, näitä kommentteja tulemme tarkastelemaan tulevien viikkojen aikana. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission jäsen ja seuraavaksi eh, esittelijä Veržia, kolme, kaksi minuuttia. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Kiitokset komission jäsenille, kiitokset kollegoille näistä mielenkiintoista kommenteista. Haluaisin sanoa, että on ilmeisen selvää ja kiitokset myös kollegalle, joka tämä mainitsi, että tämä mietintö on yksi osa kokonaisuutta, jonka parissa tämä talo on tehnyt työtä. Ja siinä tosiaankin on ollut Karvalion mietintö ja Odin mietintö edeltäjinä. Ja nyt menemme samaan suuntaan ja lisäämme joitakin seikkoja näihin ulottuvuuksiin, jotka ovat samat. Kun ajatellaan näitä suuntaviivoja, niin suuntaviivat ovat edelleen samat ja on hyvä, että komissio ottaisi huomioon tämän talon suosittelut, koska tämä on demokraattisesti valittu laitos ja me puhummekin nyt tärkeistä asioista. Puhumme maatalous- ja koheesiopolitiikasta, jotka ovat erittäin tärkeitä kasvun kannalta ja ne ovat tärkeitä myös laadukkaiden työpaikkojen luomisessa. Meidän täytyy ottaa huomioon se tilanne, hankala tilanne, jossa tutkijat ja erityisesti nuoret tutkijat elävät. Täytyy ottaa huomioon PK-yritysten rooli. Tässä vain joitakin niitä seikkoja, jotka olemme ottaneet esille. Tällaisen eurooppalaisen investointipankin tämän pankin rooli on myös tärkeä, kun ajatellaan investeja ja rahoitusta, joka on julkista rahoitusta siis tässä yhteydessä. On tärkeää, että tutkimuskeskukset, yliopistot ja akateemiset keskukset voivat hyödyntää, voivat saada hyödyn näistä julkisista rahoituksista. Meidän täytyy oikaista ja poistaa niitä ongelmia ja virheitä, joita tällä hetkellä rahoituksessa on olemassa. La discussione. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestys pidetään huomenna kello 12.30. Nyt meillä on esityslistan mukaisesti edustaja Koppan suositus EUn ja palestinalaishallinnon välinen maatalous- ja kalastustuotteiden kauppa. Annan heti